puhemies on saanut Alankomaiden äh, viranomaisilta äh, äh, Andre Allison korvaa Viki Majörin ja Allison on nyt sitten valittu ja hänet toivotetaan tervetulleeksi ja hän nauttii täysistä oikeuksista.